Chers collègues, merci de, de prendre place. Nous... Hyvät kollegat, voisitteko istutua paikoillenne? Olemme vähän myöhässä, joten joudumme varmaankin vähän venyttämään kokousta, mutta pitäisi kuitenkin pitää äh, aikataulusta kiinni. Kuten ymmärsitte, kun katsoitte tuota ohjelmaa, niin olemme täällä nyt äh, keskustelemassa budjettikurin liimenevistä asioista, kuinka päästään kestävään kasvuun, työllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen vaikeissa taloudellisissa tilanteissa. Meillä on kunnia ottaa tänne vastaan kaksi komission jäsentä. Annan heille puheenvuoron aivan pian. Ensinnäkin meillä on täällä komission jäsen Lewandowski. Hän, hän äh, pitää käsissään Euroopan kukkaronyörejä. Ja sitten meillä on komission jäsen Haan, joka päättää ainakin osittain siitä, kuinka nämä rahat käytetään rahoitusnäkymien ja rakennerahastojen uudistusten puitteissa. Nämähän kiinnostavat paljon alueita ja näistä käymme keskustelua nähdäksemme, että kuinka nämä epätasa-arvokysymykset, kasvutarpeet ja pitkäaikaiset investoinnit voitaisiin ottaa mukaan tähän uuteen ohjelmaan. Puheenjohtaja Herman Van Rampau jo hetki sitten tämän sanoi, mutta haluaisin vielä toistaa sen tässä omassa istunnossamme. Ja se koskee sitä, että Euroopan unionin budjetin ja kansallisten budjettien sanavarastossa on samoja termejä, jotka kuitenkin ovat sisällöltään hieman erilaisia. Puheenjohtaja Van Rampau puhui Euroopan unionin budjetista investointibudjettina. En tiedä, onko tämä aivan täsmällistä, mutta ainakin on selvää, että meillä on jäsenvaltioiden jako määritelmä tässä ja sen, sillä on syklien vastaista suhteellisen heikkoa käyttövoimaa ajatellen Tämä verrattuna kansalliseen budjettiin. Siksi olikin hyvin tärkeää, että tässä 2012 eurooppalaisen ohjausjakson harjoituksessa me voimme komission ja työllisyysvaliokunnan kanssa pohtia tätä asiaa. Se, mitä Brysseliltä nyt oikeastaan pyydetään suhteessa kansallisiin budjetteihin liittyy kansallisten budjettien velkaantumiseen, mutta siinä ei kuitenkaan puhuta mitään investointistrategioista. Kun sitten katsotaan Euroopan budjettia, Euroopan unionin velkaantumiskysymys ei olekaan nouse täältä. Ja budjettikeskustelussa puhutaan ainoastaan kansallisten budjettien soveltamisalasta. Kuitenkin on aivan selvää, että jos halutaan vakavasti puhua Euroopan budjettikurista, niin niin tilanne on toki erilainen. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsenelle, niin haluaisin vielä täydentää jotakin siihen, mistä puhuimme tuolla täysistunnossa koskien sitoumuksiamme jo vuosia. Euroopan parlamentti ja kansainväliset parlamentit ovat tiedostaneet tarpeen tehdä yhteistyötä. Olemme keskustelleet sellaista ehdotuksista, että luottaisiin uusia kamareita Uskon, että mikäli haluamme olla todella tehokkaita siinä, mikä meille parlamenttina kuuluu, ja erityisesti parlamentaariseen valvontaan kun kuuluu, niin tässä tapauksessa meidän on puhuttava keskenämme, meidän on järjestettävä parlamenttien välisiä konferensseja, kuten nytkin ehdotettu on, mutta tämän lisäksi kaikkien on omalla tasollaan toteutettava täysin omaa parlamentaarista valvontaansa täällä Euroopassa toimme sitä niin, että sanomme komissiolle sitä, mitä olemme mieltä vuotuisesta kasvuselvityksestä ja teillä on siinä kertomus koskien talous- ja työllisyysasioita. Ja sitten kansallisella tasolla teidän on puhuttava näistä samoista asioista kansallisista lähtökohdista käsin. Olen jo puhunut liian pitkään nyt pitemmittä puheita. Annan puheenvuoron komission jäsen Lewandowskille. Hän voi esitellä ja alustaa keskustelun ja tämän jälkeen annan puheenvuoron eteenpäin. Chairman, thank you. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia kutsustanne. Minä tunnen edelleen oloni kotoisaksi täällä, koska tunnen budjettivaliokunnan niin hyvin. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että kun vertaamme, teemme vertailua eurooppalaisten ja kansallisten budjettien välillä, voimme nähdä useita eroja. Todellakin luonnollisesti alijäämää on. Euroopan budjetissa tämä on yksi ilmiö. Meillä on monivuotuinen talouden suunnitelma. Tämähän on alkanut 80-luvulla monivuotuisten ohjelmien suunnittelun välineenä. Voimme helpostikin tässä kuvailla Euroopassa tulevaa rahoitusta sellaisena, että se on nyt relevantti kysymys, kun käsittelemme sitä, kuinka voisimme tukea työllisyyttä, kilpailukykyä, kasvua, kilpailukykyä Euroopassa. Uskon, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että Eurooppa tarvitsee epätoivoisesti uutta kertomusta, uusia tapoja vastata haasteisiin ja emme voi nyt enää käyttää vanhaa kertomusta tässä uskoisin, että Euroopan, yhdistyneen Euroopan vahva voima ei enää ole sellainen, että se vetoaa ihmisten tunteisiin, joten meidän täytyy tarkastella niitä asioita, joita me tarvitsemme, kun haluamme ratkaista kriisin kysymyksiä. Meillä on työkalupakki. Onko se nyt riittävä nykyisessä kriisissä? Uskoisin, että tässä tehokkuus on ainut mahdollinen hyvä tarina, jota Euroopassa voidaan kertoa nykyisin, eivätkä muut kertomukset tähän riitä. Tässä tervehdin ilolla tasapainoisempaa lähestymistapaa, mitä tulee taloudelliseen yhdistelmään Euroopassa nykyisin, kun ajatellaan vuosia 2009 ja 2010, säästötoimit olivat kaikessa politiikassa pinnalla ja Tämä oli politiikan yhdistelmässä todellakin mukana. Nyt meillä on paljon tasapainoisempi lähestymistapa. Meidän täytyy järjestää sellaista talouden tervehtymistä, että se tukee työllisyyttä ja kasvua. Meidän täytyy pyrkiä käyttämään kaikkia mahdollisia työkaluja, joita meillä on, jotta voisimme tukea innovaatioita, investointeja, erityisesti mitä tulee hyvin dramaattiseen työttömyystasoon, erityisesti nuorten keskuudessa Euroopassa nykyisin. Ja kun käsittelemme Euroopan budjettia, meillä täytyy olla tällainen tasapainoisempi lähestymistapa, poliittinen lähestymistapa, eikä käyttää, meidän ei tule käyttää vain säästötoimia, sillä Euroopan unionin budjetti on todellinenkin työkalupakki. Siellä on keppejä ja porkkanoita. Keppiä on käytetty viime aikoina Unkarissa. Ja ensi vuonna aloitamme sitten myöskin maksut. Tämä on tietynlainen prototyyppi, mitä tulee säätelyyn. Meillä on monia keppejä makrotaloudellisten toimien suhteen. Näitä voimme pohtia tulevaisuudessa, mutta meillä on myöskin porkkanoita – Kyseessä ei ole vain talouden tasapaino, jota halutaan taata Euroopan unionin budjetissa. Euroalueen ulkopuoleinen maksutase välinä jotakin, mitä me olemme käyttäneet Romaniassa, Latviassa, mutta nyt tämä on ollut osa Irlannin ja Portugalinkin apupaketteja se, mikä tämän päälle tulee, ja tämä on hyvin tärkeää, kun haluamme ymmärtää eurooppalaista budjettia, on se mahdollisuus, että voimme käyttää rakennerahastoja tapana tukea investointeja ja työllisyyttä Euroopassa. Meillä on niin kutsuttuja työllisyys- ryhmiä, jotka toimivat niissä kahdeksassa Euroopan unionin maassa, jossa on suurin nuorisotyöttömyys Slovakiassa, Kreikassa, Espanjassa, Irlannissa, Liettuassa, Latviassa ja Portugalissa. Ne ovat avoimia ja tässä uskoisin, että saamme pian Johannes Hannelta kollegaltamme viestin tähän liittyen. Ai tämä on parlamentissa hieno asia. Meille tarjotaan kahvia. Tämä on todellakin mukavaa. Niin, me olemme hyvin avoimia. Tähän varmastikin kollegani Johannes vahvistaa rakennerahastojen käyttöön sellaisella tavalla, että voisimme välttää rahan haaskaantumista ja niin, että voisimme todellakin kasvua ja työllisyyttä tukea – Näin ollaan toimittu Iranissa ja muissa maissa, jotka ovat saaneet taloudellista tukea. Portugalissa ja erityisesti Kreikassa meillä on suurempi yhteisrahoitustaso niin, että voimme 10 prosentilla enemmän yhteisrahoittaa Euroopan unionin budjetista 95 prosenttiin asti hankkeita. Vain 5 prosenttia varoista tulee siis kyseisestä kyseessä olevasta maasta. Tämä on hyvin tärkeää nykyisin, mitä tulee pankkeihin ja liikelaitoksiin. On tärkeää katsoa, kuinka voimme pk-yrityksiä tukea ja kuinka ne saavat rahoitusta. Me voimme myöskin nojata yksityisiin markkinoihin enemmän Meillä on niin kutsuttuja hankejoukko velkokirjoja, niitä ei pidä sekoittaa eurondeihin. Tämä eurobondi-nimitys aiheuttaa hermostumista tietyissä maissa, mutta meillä on mahdollisuus siis investoida internet laajakaistaverkostoihin ja liikenteeseen. Ja tämä todellakin kattaa todella olemassa olevan rahoitus puutteen, joka on rakenteellisesti olemassa Euroopassa, mutta tämä on jotakin, mikä on hyvin tärkeää tulevaisuudessa Euroopan unionin budjetissa. Se vastaa noin yhtä prosenttia tämä oli ennen pienempi taso, mutta nyt tällä hetkellä me suunnittelemme, että vuoteen 2020 asti jäädytämme nämä tasot budjetissa. Meillä on siis erilaisia välineitä ja tasapainoisempi lähestymistapa talouden yhdistelmä, joka todellakin tekee mahdolliseksi tukea työllisyyttä ja kasvua, käyttää myöskin rakennerahastoja ja myöskin maaseutualueet Euroopassa voivat hyötyä tästä. Nyt en puhu pidemmin, etten ylitä aikarajaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annankin pidemmittä puheita puheenvuoron komission jäsen Haanelle ja pyydän, että hän puhu sen pidempää kuin edellinenkään komission jäsen niin, että jäsenilläkin olisi sitten vielä aikaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan aluksi todeta, että kohdistopolitiikka on kasvun politiikkaa. Pelkästään kohdistopolitiikan historiallinen tehtävä on ollut se, että alueiden välisiä vastakohtaisuuksia on pyritty lieventämään. Keskeinen tehtävä on ollut nimenomaan kasvun politiikka. Tärkeää on ollut, että antaa sysäyksiä heikoimmille alueille niin, että ne kasvavat voimakkaammin, niin että ne viime kädessä – voivat saavuttaa muut aluetta ainakin päästä lähelle niiden tasoa. Aluepolitiikka, kohesiopolitiikka on aina ollut kasvun politiikkaa, ja rehellisesti sanottuna minä mieluummin puhuisin kasvurahastoista kuin rakennerahastoista tai kohesiorahastoista. Se kuulostaa kaikki hiukan teknokraattiselta ja keinotekoiselta käsitteellä – kasvurahasto. Me oikeastaan kuvaamme täsmällisesti sen, mitä varten ne ovat olemassa. Haluaisin siinä mielessä nyt jakaa johdantoni kahteen osaan, että käyttäisin tilaisuutta voidakseni kertoa, mitä nyt olemme tekemässä, sitä olemme tehneet, jotta kriisiin voitaisiin reagoida, koska usein meitä syytetään siitä, että rakennepolitiikka eli kasvun politiikka ei ole ollut tarpeeksi joustavaa. Me olemme joustavia sillä me pystymme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa silloin, kun aloite on meidän tukemamme ja lähtee liikkeelle jäsenvaltioista, me pystymme reagoimaan ja sopeuttamaan operatiivisia ohjelmia niin, että viime kädessä voimme reagoida uusiin haasteisiin ajankohtaisesti. Ei pidä unohtaa, että operatiiviset ohjelmat, jotka nyt ovat työstettävänä, ovat sellaisia, että niistä on neuvotteltu vuosina 2005-2006. Silloin maailma näytti hyvin erilaiselta, joten on välttämätöntä reagoida ja reagoida niin, että ohjelmia mukautetaan, mikä ei suinkaan merkitse sitä, että olisi tehty virheitä tai virhearviointeja, vaan sitä, että tunnustetaan se, että täytyy reagoida kehitykseen. Jokainen on viisas silloin, kun ennakoi uusia olosuhteita ja tekee sitä johtopäätöksiä. Pelkästään viimeisen 12 kuukauden aikana on aluerahastojen ja kohesiorahastojen alalla, joissa meillä on yhteensä 340 eri ohjelmaa. Meillä on 171 ohjelmaa, siis puolet on ollut muutoksen kohteena ja 6,3 miljardia euroa on tässä yhteydessä osoitettu uuteen tarkoitukseen jäsenvaltioiden ehdotuksesta. Tämä on 20-27 jäsenvaltioista toteutettu. Me olemme siis tässä mielessä reagoineet kriisiin. Jos ajattelemme sitä, että vuonna 2009, mutta myös vuonna 2010 osuus ennakkomaksuista kasvoi ja kokonaisuudessaan oli noin 7 miljardia, jotka voitiin punakoida, puumata etukäteen markkinoille, niitä voitaisiin, voitiin turvata likviditeetti ja välttää pullonkaulat. Viime vuonna yhteisrahoitusosuuksia on lievennetty ohjelmissa ja korotettu niitä siis 59 prosenttiin asti, mikä on johtanut siihen, että me jouduimme ajatellen kokonaissummaa budjetissa, koska se on muuttunut, mutta me nyt ennakoivasti ottamaan yhden miljardin käyttöön ja pumppaamaan sen eri jäsenvaltioihin. Olemme muokanneet määräyksiä, ennen kaikkea ajatellen eh, kiertäviä varoja, jotta eri markkinoilla olemme voineet olla avuksi siellä, missä on ollut luototusongelmia pienille ja keskisuille yrityksille. Nyt olemme voineet varmistaa sen, että on myöskin tilanne se, että työtä tekevä pääoma, pääoma on myöskin tukikelpoista ja neuvoston kanssa olemme neuvottelemassa riskin jakamisfasiliteetista niin, että saadaan mahdollisuuksia saada liikkeelle tiettyjä hankkeita. Puheenjohtaja Barroson aloitteista niissä kahdeksassa maassa, joita eniten koskettaa nuorisotyöttömyys. Olemme lähettäneet sinne asiantuntijaryhmiä tarkastelemaksemme tilannetta, me katsoa, mitä voitaisiin varoja uudelleen suunnata rahastosta – niin, että tavoitteellisesti voitaisiin käyttää varoja. Kysymys on siis todellakin sitä, että on tapahtunut kovin paljon, mutta rehellisesti sanottuna tämä tietysti riippuu myös siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, miten ne itse käyttävät varoja. Ja jos tarkastelen tilannetta kokonaisuudessaan, minua yllättää, että esimerkiksi sosiaalirahaston alueella vastaanottoosuus on heikompi kuin alue rahaston osalta. Ja kuitenkin voitaisiin olettaa, että aikoina, jolloin työllisyysmarkkinoilla tilanne on niin jännittynyt, nimenomaan sosiaalirahasto oli se, jota erityisesti käytettäisiin. Mutta jos katsotaan niitä maita, jotka erityisesti sitä tarvitsisivat, niin siellä ero on vielä huomattavasti suurempi. Se saa minut kyllä hiukan miettelijäksi, käytetäänkö todellakin niitä mahdollisuuksia, jo, ni, mitä voitaisiin käyttää, jotta käyttäisiin eurooppalaisia välineitä. <clears throat> Mutta kysymys on myös siitä, että me kehitämme asioita edelleen, ja se on ollut tämän konferenssin aiheena. Ja tässä on todettava, että on välttämätöntä, että me saamme aikaan konsolisoidun, vakautuneen kasvun tien Euroopalle. 12 valtion ja hallituksen päämiestä on kirjeessään puheenjohtaja Barosolle tehnyt näin. Ja siellä on puhuttu nimenomaan sisämarkkojen markkinoiden vahvistamisesta palvelujen alueella, sitä, että myöskin saataisiin valmiiksi digitaaliset sisämarkkinat ja että vahvistettaisiin eurooppalaista tutkimusaluetta, jotta voitaisiin, muistaakseni sitä mitä tässä oli kysymys, jotta tämä ovat siis kaikki sellaisia alueita, joilla me olemme aktiivisia ja joilla jäsenvaltiot erityisesti ovat vastuussa siitä, että ne vastaavat omasta osuudestaan, mikä puhuu aina pelkästään rahasta, vaan myöskin poliittisista päätöksistä, tahdon ilmauksista, jos ajattelen vaikkapa tätä erityistä ikuista keskustelua, joka koskee eurooppalaisia patentteja. Vielä lyhyesti muutama elementti, jotta keskustelussa voimme lähteä liikkeelle asioista. Kohesiopolitiikan tulevaisuuden kannalta on täysin välttämätöntä, että me vahvistamme sitä enemmän, jotta katsotaan, että välineet olisivat tarpeeksi teräviä ajatellen sitä, miten ne johtavat tuloksiin, joten tulos suuntautuneisuus on tässä välttämätöntä. Se, että saadaan aikaan kvantifioitavia tuloksia niin, että voidaan saavuttaa tiettyjä tuloksia tukikauden loppuun mennessä, on välttämätöntä, että me otamme esille myöskin aihekohtaiset prioriteetit, sanon tämän tietoisesti, kaikki aina nyökkäävät, kun tästä puhutaan, mutta sitten kun on kysymys siitä, että lupaukset, jotka liittyvät näihin prioriteetteihin varattavan käyttöön, silloin saattaakin olla niin, että toivotaan, että ei haluta mitään ehtoja. Meillä on 11 prioriteettia, jotka koskevat viittä rahastoa, ja minusta siinä kyllä on aivan riittävästi mahdollisuuksia jokaiselle alueelle löytää. Voisitteko tähän päättäi sitten kysymysvastausmenettelyssä. Voitte tuoda vielä lisätietoja. Silent, uh, if you like. Niin, olen hiljaa vaikka koko loppuajan, jos haluatte. <clears throat> niin, mutta vielä niin. Siis, siis kaksi. Siis tulossuuntautuneisuus, kvantifiointi ja me tarvitsemme myöskin ehdollisuutta, jotta voidaan täyttää kaikki aloitteet, ja ehkä voimme sitten myöhemmin vastata erinäisiin kommentteihin ja kysymyksiin, mutta edelleenkin nämä ovat tärkeimmät pilarit, jotka ovat tässä arkkitehdissä ja ne täytyy säilyttää, jotta politiikassa tulee näkyvämpää, tuntuvampaa ja luotettavampaa Euroopan kansalaisille. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Alors maintenant je vais... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ja nyt suhtaudun vähemmän armeliaasti parlamentin jäseniin, niin kuin sopivaa on, mutta ensin annan puheenvuoron Laslo Surjanille. Hän vastaa näistä asioista Euroopan parlamentin budjettivaliokunnassa. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Äh, Kiitos. Niin, kolme minuuttia merkitsee sitä, että puhun Unkaria. Euroopan unionilla on loistavia tavoitteita. 70 prosentin työllisyysaste, 20 miljoonan ihmisen vetäminen pois köyhyydestä. Muutenkin kehitys on nyt väärin, toisenlaiseen suuntaan. Sosiaaliset ongelmat, taloudelliset ongelmat, niiden ratkaiseminen edellyttää varoja. Varoja kuitenkaan ei ole. Silloin kun 18 maata on ylittänyt budjettivajeen 3 prosentin rajan. Mitä voidaan tehdä? Yksi asia on se, että katsotaan sitä, että näiden keskimääräisten lukujen takana yksittäisissä jäsenvaltioissa on valtaisia eroja. Meidän täytyy katsoa, miten pystyvät tietyt valtiot täyttämään tavoitteet paremmin kuin muut, ja niistä täytyy näiden muiden ottaa oppia. Ja se valtioiden kannalta myöskin murtumakohta on se, että käytetään paremmin unionin läht- varolähteitä, resursseja. Kohesio, kilpailukyky, maaseudun kehittäminen, se on yli 82 miljardia euroa pelkästään saanut käyttöönsä tänä vuonna, mikä on valtaisa summa. 2017 vuoden loppuun mennessä 2007 vuoden loppuun mennessä ei ollut käytettävissä puoltakaan niistä varoista, jotka ovat käytössä. Tähän täytyy tehdä muutoksia. Komissio on tehnyt omansa, se on vähentänyt hallinnollista rasitusta, täytyy nopeuttaa maksuja ja niiden jäsenvaltioiden osalta, joilla on ongelmia, täytyy myöskin vähentää sitä osuutta, joka on kansallisella rahoituksella. Ei ole kuitenkaan yhdentekevää se, mihin varoja käytetään. Parlamentti on vuodet, vuosien ajan jo puhunut siitä, että kriisiä ennen luodut ohjelmat täytyy sopeuttaa tähän kriisiin. Tällä, on, tällä kautta on saavutettu jossakin määrin äh, edistystä, mutta on kuitenkin vielä yksi mahdollisuus. Meidän pitää tarkastella myös sitä, miten voidaan, äh, mitä voidaan tehdä tilanteessa, jossa tuotanto siirtyy pois unionin alueelta. Luonnollisesti asiasta päättävät vapaasti ne, jotka omistavat pääomaa. On hyvin vaikea vaikuttaa tähän, mutta meidän täytyy tuntea syyt tähän. Yksi niistä varmastikin on alhaisemmat palkat, mutta jos tämä johtaa siihen, että ihmisoikeuksia rikotaan, tai että käytetään lapsityövoimaa, tai on nykyaikaista orjuutta, silloin täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Silloin pelkästään yritys ei ole hyödyntänyt oikeuksia, vaan se on väärinkäyttänyt oikeuksiaan. Tiukat ympäristömääräykset suojelevat meidän terveyttämme ja suojelevat ympäristöä, ne ovat hyvä asia, mutta toisaalta ne myöskin tekevät tuotannon kalliimmaksi. Siksi yrittäjä siirtyy sinne, missä sen ei tarvitse ottaa näitä huomioon. Silloin ei suinkaan vähene ympäristörasitus maapallolla, vaan se johtaa siihen, että EU-ssa BKT laskee ja työpaikat vähenevät. Tämä johtaa myöskin siihen, että eurooppalaiset tuotteet joutuvat pois markkinoilta, koska niiden hinta on liian korkea. Meidän täytyy toteuttaa ihmisoikeudet, pitää katsoa tarkemmin, mitä tapahtuu. Meidän pitää ottaa huomioon myöskin ympäristökysymykset. Miksi esimerkiksi voitaisiin ottaa käyttöön ympäristörasitusveroa? Tällä hetkellä nämä riskit ovat vielä suuria, mutta yksi etu kriisistä on se, että voimme katsoa asioita nyt. Tämän minä halusin tässä nyt esittää tässä puheenvuorossani. Joudun valitettavasti puhumaan hiukan nopeammin. Kiitos. Merci, euh, cher collègue, nous donner... Kiitoksia, hyvä kollega, tästä näkemyksestä, joka viittaa myös suuntaan mietinnössä. Niin seuraavaksi annan tämän valikunnan nimissä puheenvuoron Rova Corneliselle. Hän oli esittelijänä koskien vuotuista kasvu kertomusta ja parlamentin näkemystä siitä kohtaa. Teillähän on nämä asiakirjat itsellenne. Nyt annan puheenvuoron Rova sellille kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat Euroopan parlamentista ja kansallisista parlamenteista. Teillä on, teitä on paljon täällä paikalla ja se on oikein hyvä asia. On mielestäni tärkeää, että me parlamenttien jäsenet molemmilla puolilla olemme vahvassa roolissa Euroopan eurooppalaisen ohjausjakson suhteen, sillä tämä tarkoittaa, että me etsimme tapaa löytää tie eteenpäin yhdessä. Minä olen Eurooppa 2020 strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson kannattaja. Teoriassa tämähän toimisi erittäin hyvin. Jäsenmaat määrittelisivät päämäärät. Sitten meillä olisi konkreettisia ohjelmia ja yhdessä pyrkisimme samoin tavoitteisiin ja pääsisimme näihin tavoitteisiin lopulta suuri innovaatiokoulutuksen taso, työttömyyden vastainen taistelu. Käytännössä tämä ei kuitenkaan toimi näin hyvin. Viime vuonna saavutukset olivat yksipuolisia, mitä tulee työllisyyteen. Monet maat eivät pystyneet tekemään mitään ponnisteluja, mitä tulee kansallisiin uudistusohjelmiin. Ne antoivat jo esitellyt ohjelmat uudelleen ja muuttuivat ehkä niiden otsakkeita. Alankomaat, esimerkiksi siis oma maani, oli hiukan pettymys tässä suhteessa. Eurooppalaisella ohjausjaksolla ei ole varsinaista yleisöä. Tässä parlamentit, kansallisjärjestöt, kansallisyhteiskunta on liian vähän mukana ja hallitukset eivät joudu vastuuseen näistä kansallisista ohjelmista ja niiden seuraamisesta. Minulla on viestejä kansallisten parlamenttien kollegoille, kun te keskustelette näistä kansallisista ohjelmista maissanne, omassa parlamentissanne. Pohtikaa seuraavia asioita. Ajatelkaa eurooppalaisesti ennen kaikkea. Teidän oma kansallinen ohjelmanne on osa 27 ohjelmaa. Euroopan unioni on kokonaisuudessaan yhdessä tarpeeksi vahva kohtaamaan kriisin asettaman haasteen, mutta vain jos me löydämme innovatiivisia tapoja ja tarpeeksi vahvoja ratkaisuja, jotka voivat ratkaista nämä haasteet. Yhteinen talous hyödyttää kaikkia ja maiden täytyy saada omat budjettinsa tasapainoon. Teidän kaikkien pitäisi omassa maassanne inno- investoida kolme prosenttia innovaatioon? Onko investointeja tehty tarpeeksi koulutukseen? Sen toiseksi teidän pitäisi ajatella pitkä jännitteisesti. Tämän vuoden ohjelmat ovat toinen osa kymmenestä, kymmenen vuoden ohjelmasta ja tässä täytyy ajatella tulevaisuutta. Yksi suuri haaste on ikääntyvä väestö. Meillä tulee olemaan suuri määrä paikkoja, jotka ovat tyhjinä ja me tarvitsemme kaikkia ihmisiä, jotka vain voivat osallistua mukaan työmarkkinoille. Investoidaanko teidän maissanne tarpeeksi nuoriin ihmisiin? Investoidaanko työmarkkinoiden uudistamiseen niin, että naiset tulisivat suuresti työmarkkinoille mukaan? Me tarvitsemme kaikkia ihmisiä. Kolmanneksen ajatelkaa koherentisti. Yksi ongelma monissa maissa – on se, että ohjelmat ovat keskenään ristiriitaisia. Jos hallitukset toisaalta sanovat, että ne haluavat vähentää köyhyyttä, mutta toisaalta leikkaavat sosiaalietuisuuksia ja eläkkeitä ja työmarkkinatoimia, tuloshan ei ole kovinkaan hyvä jos toisaalta hallitukset sanovat, että he haluavat tukea naisten osallistumista työmarkkinoille, mutta toisaalta leikkaavat lastenhoitokuluja, tulos ei ole kovinkaan hyvä. Ja lopulta täytyy ajatella demokraattisesti. Meillä ei ole yleisöä, joten teidän pitäisi muuttaa itsenne yleisöksi ja niin mekin tulemme toimimaan. Kiitoksia. Kiitoksia tästä selvästä viestistä. Ja seuraavana työ- ja sosiaaliturvavaliokunnan varapuheenjohtaja Kyproksen parlamentista. Kypros on pian puheenjohtajavaltio. Annan puheenvuoron eh, Rovaskevi Kutra Kukumalle. Kolme minuuttia. kansallisten parlamenttien rooli on tärkeä talouskriisin hallinnoinnissa siinä, on kysymys siinä, että edustajat, jotka edustavat kan, kansalaisia, heidän olisi johdettava, koska nämä politiikat keskittyvät ihmiseen, olisi otettava huomioon nämä ajatukset siitä, kuinka voidaan tukea kaikkein haavoittavammassa asemassa olevia ihmisiä, kuinka voidaan suojella työntekijöiden saavutettuja oikeuksia. Ja tämän pitäisi olla kulmakivenä kaikessa EUn politiikassa ja kansallisten maiden politiikassa. Nykytilanne ja kriisi on vaikuttanut voimakkaasti työllisyyteen. Olen yhtä mieltä siitä, mitä monet ovat täällä puhuneet koskien päätöksiä, joita tehtiin viime joulukuussa. Kyseessä ovat toimenpiteet, jotka vakauden rahan, valuutan vakauden nimissä ovat johtaneet yhä vaikeampaan tilanteeseen Euroopan unionissa. Olemme puhuneet siitä, että näillä budjettikuritoimilla investoinnit työllisyyteen vähenemät ja erot köyhien ja rikkaiden välillä suurenevat ja työttömyys lisääntyy, erityisesti naisten ja nuorten työttömyys. Säästötoimet ja budjet Kuri ei voi olla tarkoitus, itse tarkoitus, vaan väline, jolla päästään kasvuun ja kestävään hyvinvointiin. Olisi keskityttävä kasvuun. Se on erittäin tärkeää, jotta voidaan luoda työllisyyttä. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä EUn kanssa korostettava julkisia investointeja, niin kuin täällä on jo sanottukin. Minä uskon, että tarvitsemme uutta ohjelmointia niin, että näkisimme millaisia sosiaalisia seurauksia kriisillä on. Olemme puhuneet massiivisesta köyhdestä ja työttömyydestä ja investointien puutteesta tuottaviin talouden sektoreihin. Tarvitsemme toisenlaista suunnitelmaa ja työllisyyssopimusta niin, että jäsenvaltiot voisivat seurata sellaista työllisyysmallia, joka soveltuu kunkin valtion olosuhteisiin, eikä pitäisi olla niin, että niihin vaikuttavat markkinoiden sanelut tai kaikkein voimakkaimpien ja sen valtioiden sanelupolitiikkaa. Eivät luvut ole kaikkein tärkeimpiä, vaan se, mihin asti voidaan vähentää köyhyyttä, sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja työttömyyttä. Haluamme koulutusta ja terveydenhuoltoa, joka on kaikkien saatavilla tasapuolisesti. Tämä edellyttää sitä, että kasvupolitiikkaa suunnataan uudelleen, koska sillä on kielteisiä vaikutuksia sosiaalisiin näkökohtiin. Kaikkien on tietenkin määriteltävä nämä sisällöt useiden YK-tutkimusten mukaan jos naiset ja miehet tekisivät samalla lailla työtä, Yhdysvaltien BKT nousisi yhdeksällä, EU, EUn 13 ja Japanin 16 prosentilla, joten meidän pitäisi katsoa, mitä ovat kriteerimiä, ja mitä tavoitteemme. Haluammeko hyötyä vai ihmisiä? Kiitoksia. Meillä on täällä 11 puhujaa listalla nyt. Otan ensimmäisen viiden puhujan ryhmän viisi parlamentin jäsentä ja tämän jälkeen annan puheenvuoron näille kahdelle komission jäsenelle vastauksia varten. Herra Dobro, romanianen kansa, romanianen parlamentista sosiaaliturva- ja valiokunnasta sitten Zeovin. Euh, je viens de parler Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Puhun nyt romaniaksi. Represento un element esencial. Työntekijöiden liikkuvuus on hyvin tärkeä elementti. Se on yksi perusvapauksista, joita Euroopan unionissa on. Ihmisten vapaa liikkuvuus. Tämä liikkuvuus hyödyttää sekä Euroopan kansalaisia että jäsenmaita – niitä maita, joihin nämä menevät. Liikkuvuutta ei voida erottaa yhtenäismarkkinoiden ajatuksesta ja tämän vuoksi perussopimuksen artikla on omistettu tälle kysymykselle. Kun Romania liittyi Euroopan unioniin, me ajattelimme, että Euroopan unionin perusperiaatteet olivat hyvin tärkeitä ja niihin piti sitoutua. Liikkumisvapaus on hyvin arkaluontoinen kysymys. Se on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista ja sillä on suora vaikutus Euroopan kansalaisten elämään. Tämän vuoksi tämän periaatteen kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että säilytämme uskon Euroopan unionin itseensä. Eli tämän vuoksi on melko suuri pettymys, että kymmenen jäsenmaata – on päättänyt säilyttää rajoituksia romanialaisille ja bulgarialaisille työntekijöille heidän liikkuvuudelleen. Meidän liittymissopimuksessamme meillä oli siirtymäkausi näiden kahden maan työntekijöiden osalta, kun he halusivat mennä toiseen jäsenmaahan töihin. Jos muut jäsenmaat haluavat asettaa rajoituksia, kolmas ja viimeinen siirtymäkausi vuosi 2012-2013 sisältää selkeitä ehtoja, jotka täytyy täyttää, jos jäsenmaa haluaa tällaisia rajoituksia pitää voimassa, erityisesti jos ongelmia on työmarkkinoilla tai uhkaa aiheutuu työmarkkinoille, mutta Euroopan komission Vuoden 2011 kertomus on osoittanut, että liikkuvuudella ei koskaan ollut tärkeää negatiivista vaikutusta jäsenmaan työmarkkinoihin. Päinvastoin työntekijöiden vapaalla liikkuvuudella on ollut positiivisia vaikutuksia. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kymmenen jäsenmaata uudelleen arvioivat kantansa ja noudattavat unionin perusperiaatteita työntekijöiden liikkuvuus ei saa joutua populististen toimien uhriksi. Euroopan parlamentti on todennäköisesti suurin tukija, kun ajatellaan unionin periaatteita. Parlamentin päätöslauselma viime vuoden lokakuulta ja joulukuulta on Romaniassa hyvin kunnioitettu. Me toivoisimme, että Euroopan komissio osoittaisi samanlaista asennetta. Yhteenvetona me liitymme Euroopan unioniin vaikealla hetkellä. Me olemme päättäneet kantaa vastuumme yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa. Me tulemme allekirjoittamaan uuden sopimuksen euroalueen maiden kanssa, mutta minä uskon, että meidän pitäisi saada samat ehdot ja meitä pitäisi kohdella samoin kuin muita. Suurimmassa osassa tapauksia liikkumisvapaus on tosiasia. Se osoittaa, että meidän arvomme ovat todellisia ja suurin osa meistä tulkitsee ne niin kuin kuuluukin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Seovin, Slovenian parlamentista rahoitus- ja äh, rahapolitiikan valikunnassa. Sitten rova Shamshes Kamasho Espanjan senaatista. Nyt äh, herra Seovin. Hvala. Kiitos. Uutena edustajana minä ymmärrän, että kestävä kasvu on sama kuin jatkuva kasvu. Hyvinä aikoina korkeampaa kasvua ja huonona aikoina joka vähemmän vahvaa kasvua, mutta kuitenkin kasvua joka tapauksessa. Kasvutyöstä on myös ympäristöystävällistä. Se, että pyritetään vakauttamaan, pyritään vakauttamaan mm, valtion taloutta, on välttämätöntä, jotta rahoitusmarkkinat ovat luottaa valtioihin. Tätä kautta varat tulevat halvemmaksi valtioille, myöskin pankeille ja kansalaisille. Konsolidoinnin täytyy kuitenkin tapahtua todellisissa puitteissa ilman suurempia shokkivaikutuksia, koska se vaikuttaisi huonosti talouteen. Vakauttamisen rasituksen täytyy olla sellainen, että kaikki väestöryhmät kantavat sitä yhtäläisesti niin, että taakka jaetaan tasaisesti, jos tietysti heikommat jätetään tämän ulkopuolelle. <clears throat> Meidän täytyy katsoa, että Sloveniassa me emme ole voineet tämän konsolidoinnin vuoksi tehdä mitään veroinalennuksia, mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa, että voimme käyttää EUn varoja, jotta voimme rakentaa infrastruktuureja. Ja olisi hyvä, jos arvonlisäveroa korotettaisiin Sloveniassa yhdellä prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä ALV-aste on melko alhainen Sloveniassa ja talouden asiantuntijoiden mielestä tämä olisi hyvä ratkaisu, koska se kaikkein vähiten vaikuttaisi talouteen. Luonnollisesti Tämä merkitsi myös sitä, että tämä ei koskettaisi kaikkein köyhimpiä ryhmiä, koska kysymys olisi rajoitetusta ALV-asteesta. Tämän täytyisi kuitenkin tapahtua, jotta talous saisi kestävästi resursseja käyttöönsä. Nimittäin energiasta tulisi tuottaa yksi kolmasosa ympäristöystävällisesti. Ihmisille pitäisi antaa tietoa myös siitä, että ympäristö ympäristöystävällinen, luonnonläheinen elämäntapa olisi hyvä asia. Ja tätä kautta pitäisi itse asiassa ottaa käyttöön myöskin ympäristövero, jotta voitaisiin vähentää ympäristörasitusta. Tämä tekisi mahdolliseksi kestävän kehityksen ja myöskin merkitsisi edistystä yhteiskunnallisesti. Järkevä vakauttaminen rahoituksen osalta merkitsee myös siis sitä, että valtio saa halvempaa rahaa, samoin kuin myöskin pankit ja ihmiset. Sitä kautta luodaan myös työpaikkoja ja tätä kautta voidaan myöskin ilmoittaa ihmisille, tiedottaa ihmisille siitä, että tulisi erää harmonisemmin ympäristön kanssa. Merci pour cette introduction de la dimension... Kiitoksia tästä veropoliittisesta alustuksesta keskusteluun. En tiedä, voidaanko tähän ottaa mitään muuttuvaa ALV- tai tulokategorioiden mukaan. Mm, oikeastaan tämä niin ei, ei tätä voida soveltaa kansalaiskategorioihin, vaan pikemminkin tavarakategorioihin, mutta komission jäsenet tähän vielä vastaavat. Seuraavana Espanjan senaatin edustaja työllisyys- ja sosiaalivaliokunnasta ja sen jälkeen Erbion Sanchez. Camacho. Muchas. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäseniä alustuksestaan Haluaisin kiittää myös komission ja neuvoston puheenjohtajia. Minä olen ty- Espanjan senaatin työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja ja uskon, että tämä on erittäin hyvä aloite. Tämä ei merkitse ainoastaan sitä, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ja EUn toimielimet tekevät yhteistyötä, vaan myös tätä kautta voidaan saada aikaan kansallisten politiikkojen ja Euroopan politiikan vuorovaikutusta, joka on hyvin tarpeellista. Uskon, että tämä on arvokas aloite, kun viemme eurooppalaista ulottuvuutta kansalliseen lainsäädäntöön ja tässä tapauksessa Euroopan Espanjan senaattiin. Tämä on hyvin merkittävä ja tämän tyyppiset kokoukset osoittavat sen. Haluaisin välittää teille, teille joitakin kysymyksiä. Kuten tiedätte, Espanja Espanjassa on hyvin korkea työttömyystaso. Meillä on 5 miljoonaa 300 000 henkilöä, jotka haluavat, mutta eivät voi tehdä työtä. Ja meillä on valtavan korkea nuorisotyöttömyys, lähes 40 prosenttia joillakin Espanjan alueilla, jopa 54, jopa 60 prosenttia nuorisotyöttömyyttä. Tämä merkitsee kadotettua sukupolvea. Me tarvitsemme välittömiä toimia vakavassa tilanteessa, jossa nyt olemme erityisesti ajatellen tätä nuorisotyöttömyyttä. Haluaisin puhua kahdelle komission jäsenelle näistä asioista, jotka liittyvät eh, siihen, eh, jotka koskevat näitä sosiaalisia, sosiaalirahastoja ja, ja maksuosuuksia ja kannu, kannustimia näille ryhmille. Tiedät, että Espanja on viimeisten seitsemän viikon aikana tehnyt kolme merkittävää uudistusta rahoitusuudistus, työllisyyspoliittinen uudistus sekä koulutusalojen uudistukset. Olemme sitä mieltä, että työllisyysuudistukset ovat, olivat täysin tarpeellisia ja historiallisia, koska on päästävä eroon jäykistä työmarkkinoista. Meillä on 17 miljoonaa työntekijää ja työmarkkinat olivat OECDn kaikkein jäykimmät. Haluaisin, että nämä työhönotto menet, toimenpiteet nuoria varten, joilla, ja niitä henkilöitä varten, joilla on suuremmat vaikeudet päästä markkinoille, mutta tässä tarvitaan myös joustavuutta työmarkkinoille. Minkälaisia apuja, voita, apua ja tukea voitaisiin saada etukäteen ja suoraan näille ryhmille, koska uskon, että se on hyvin tarpeellista. Minä vastasin aikaisemmalla vaalikaudella Espanjan hallituksessaan näistä asioista. Nämä sosiaaliset toimet ja mahdollistivat sen, että saimme aikaan Espanjan ihmeen viisi miljoonaa uutta työpaikkaa. Uskon, että tämä investointirahasto on erittäin tärkeä, jotta voidaan saada aikaan näitä toimia, jotka ovat tarpeellisia. Ja saadaan aikaan äh, taloudellista vakauttamista. Nyt tarvitsemme näitä suoria tukia ei ainoastaan 2020 strategiasta, vaan myös sellaisia tukia, joita voitaisiin täytäntöönpanna välittömästi. Kiitoksia. Merci beaucoup. Je prends encore deux orateurs. Et puis... Kiitoksia vielä kaksi puhujaa ja sen jälkeen annan puheenvuoron komission jäsenille. Michel Herbion, Eurooppa-asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja Ranskan kansalliskokouksesta ja sitten kollegani Jöran Färmä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olemme paljon täysistunnossa käsitelleet budjettitoimia ja olemme korostaneet sitä hyvin suurta tarvetta, joka meillä on ähm, näiden menettelytapojen demokraattisuuden vahvistamiseksi. Mutta tämähän ei ole itsessään päämäärä. Päämäärä on kasvu, kasvu, joka luo investointeja ja työpaikkoja. Minulla on hyvin yksinkertainen kysymys ja toivon, että sain sin tähän selkeän ei-kapulakielisen vastauksen. Mitä tulee Eurooppa 2020 strategiaan, herra Barroso tästä puhui, mutta meillä oli tunne, te ehkä sanotte nyt päinvastoin, mutta oli tunne, että eurokriisistä ja Kreikan kriisistä ja uudesta sopimuksesta johtuen Eurooppa 2020 strategia jää nyt sivu, sivuun. En nyt sano, että sitä lykätään Kreikan kalenterin mukaisesti vuoteen 2020, mutta jos näin ei ole, ja minähän toivon, että näin ei ole, toivoisin, että te kertoisitte meille, hyvät komission jäsenet, kuinka tämä Eurooppa 2020 strategia konkreettisesti, ymmärrettävästi käännetään kansalaisille niin, että kansalaiset eri Euroopan maassa omaksuisivat tämän kasvustrategian omakseen, sillä muutoin minä pelkään, että tämä Euroopan 2020 strategia muistuttaa Lissabonin strategiaa, joka lopulta, ja tämän minä sanon kyllä suuren harmin vallassa. Tämä jää kauniiksi sanoksi, mutta ei muutu miksikään konkreettiseksi kansalaisille. Kiitoksia. Lu. Kiitoksia sitten tämän satsin viimeinen puhuja Jeran Färm. Hän on yksi neljästä budjettivaliokunnan esittelijöistä koskien tulevia rahoitusnäkymiä Euroopan parlamentissa. Olkaa hyvä. Thank you. Yes, and... Kiitos. Minä olen myöskin parlamentin esittelijä tästä product valuein pilottivaiheessa, mutta minun kysymykseni on, liittyy puheenvuoroon, jonka teki ruotsalainen kollegani Ruotsin parlamentista aiemmassa yhteisessä istunnossa hän, konservatiivinen kollega, hän sanoi, että meidän pitää keskittyä säästäväisyyteen eikä pidä tässä vaiheessa ryhtyä minkälaisten stimulanssien antamiseen, koska meidän pitäisi saada aikaan tasapaino mahdollisimman pikaisesti. En ole yhtä mieltä. Minusta voimme käyttää Ruotsia esimerkkinä siitä, miksi tämä ei toimi. 90-luvun alussa meillä oli syvä kriisi. Pankkeja kaatui ja niin edelleen. Me pääsimme kriisistä hyvin tiukalla budjettipolitiikalla, mutta ei pelkästään sillä. Me onnistuimme ylläpitämään suurimman osan julkista sektorista ja sosiaalista palveluista teimme uudistuksia, teimme jotakin leikkauksia, mutta kuitenkin päässä säilytimme sen. Me teimme harjoitimme kunnianhimoista koulutus- ja työvoimapolitiikkaa välttääksemme liian työttömyyden, ja me päätimme, teimme päätöksiä pitkän täksyn strategioista, joilla päästiin tasapainoon. Ja tätä kautta pääsimme miinus 11 prosentin budjettivajeesta, siis 11 prosentin budjettivajeesta BKTsta tasapainoon. Tähän meni 7-8 vuotta, ei yksi tai kaksi vuotta. Ja yksi asia, joka me teimme, jota Kreikka ei voinut tehdä, koska meni mitä haimme sitten myöskin EUn jäsenyyttä silloin. Ja siitä oli meille paljon apua. Minun, siis se mitä haluaisin sanoa tässä on se, että me haluamme tasapainoista strategiaa, ei mitään maksimaalista lyhytjaksoista tiukkaa politiikkaa. Ei voida, voittaa, voi voida muuttaa tilannetta sellaista kuin Kreikassa vuodesta kahdessa. Meidän pitää harjoittaa yhteistyötä Euroopassa. Meidän pitää investoida todellisiin sisämarkkinoihin hyödyntääksemme sitä, että on 500 miljoonaa kuluttajaa. Me tarvitsemme solidaarisuutta. Ne, jotka ovat paremmassa tilanteessa, heidän pitäisi olla valmiita investoimaan, jotta he ottaisivat itseään ja muita. Ja tästä syystä EU-budjetin leikkaaminen ei ole mikään ratkaisu. Nyt on erinäisiä jäsenvaltioita, jotka haluaisivat leikata 100 miljardia seuraavista rahoitusnäkymistä. Se on noin 10 prosenttia. Mutta jos me teemme näin, vain nettomaksajat hyötyisivät tästä. Sen sijaan ne, jotka ovat todella vaikeuksissa, kärsivät tästä. Joten minä kääntyisin kansallisen parlamentin jäsenten puoleen ja komission puoleen, miten voisimme vakuuttaa nettomaksajamaat siitä, että Raknerahastot, infrastruktuurirahoitukset, projektibondit ovat hyödyllisiä meille kaikille, sekä nettomaksajille että nettovastaanottajille. Sillä jos me emme voi vakuuttaa heitä tästä, pelkään pahoin, että budjettimenettely seuraavista rahoitusnäkymistä tulee lisäämään tiukkuutta päinvastaisen tilanteen asemista. Monsieur le commissaire, alors je pas répondre. No niin, hyvät komission jäsenet, ehkä vastaatte samassa järjestyksessä. Komission jäsen Lewandowski, olkaa hyvä. All, joo. Kiitoksia kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Aloittaisin herra Dobritsista Romaniasta. Liikkuvuus on osa yhtenäismarkkinoihin liittyviä vapauksia ja nyt kriisin varjon alla luonnollisesti tätä tarkastellaan. Tämä on tosiasia Euroopassa. Tiedän, mitä rajoitteita on tietyllä tavalla tämä heijastelee myöskin pelkoja siitä, että lännen työmarkkinat valtaisivat ihmiset entisen rautaesiripun takaa. Nämä ovat tietynlainen vastaus Länsi-Euroopan väestön huoliin, mutta tietenkin tämähän menee tiet- kääntyä eurooppalaista pyhää perusperiaatetta vastaan, kun ajatellaan liikkuvuutta, ei vain Romania, mutta muitakin maita, liikkuvuus saattaa olla vain yksisuuntainen katu. Se voi olla yksisuuntainen katu niin, että ihmiset ajattelevat, että heidän kannattaa lähteä toisen jäsenmaahan ja he eivät sitten palaa kotiin. Kahdessa tapauksessa ainakin kaksi uutta jäsenmaata pyysi, että emme tukisi nuoret liikkeellä ohjelmaa kovin paljon, sillä nuoret ovat jo liikkeellä. He ovat pakenemassa ja me emme halua tukea sitä liikaa, sillä tämä on valitettavasti yksisuuntainen katu. Eli tietenkin luonnollisesti komissio tukee tämän hyvin tärkeän liikkuvuusvapauden, työvoiman liikkuvuuden vapauden toteuttamista, mutta minulla on kuitenkin paljon kokemuksia eri jäsenmaista. Nämä kokemukset osoittavat, että kyseessä ei ole niin hyvä tilanne eikä aina sellainen tilanne, että kaikki voittavat, kun tapahtuu niin, että kyseessä on vain yksisuuntainen katu eikä vain hetkittäistä liikkuvuutta. Sitten mitä tulee Romaniaan ja verotukseen, se, mitä komissio tekee ja mitä muut toimielivät tekemät, on itse asiassa ehdotus. Voimme vain tehdä ehdotuksia verotukseen. Meidän pitää kunnioittaa voimassa olevia periaatteita, vaikka meillä on suosituksia Euroopan unionin tasolla. Lopullinen sana on kuitenkin kansallisen parlamentin sanottavana. Tämä on asia, joka riippuu kansallisen parlamentin päätöksestä ja ratifioinnista. Ja mitä tulee myöskin varainsiirtoveroon, tämä on sellainen kysymys, joka täytyy saada ratifioitua, sillä tämähän on luonteeltaan kansallinen kysymys päätösvaltaan kansallisella tasolla. Sitten Rova Kamaha. Nykyinen tilanne Espanjassa, minulla on melko tarkka kuva siitä. Meillä oli erityinen työryhmä Espanjassa viime viikolla keskustelemassa teidän hallituksenne kanssa ja eri toimijoiden kanssa keskustelemassa siitä, kuinka meidän pitäisi uudelleen ohjelmoida rakennerahastojen käyttö erityisesti niin, että voisimme luoda nuorille töitä. Johannes Hahn tulee Madridiin ensi viikolla keskustelemaan asiasta. Todellakin meillä on nyt vihreää valoa. Meillä on mahdollisuus uudelleen ohjelmoida toimia niin, että tukisimme kasvumahdollisuuksia näissä maissa, maissa kuten Espanjassa. Espanjassa on jo rakennerahastojen käyttö saatu ähm, tietyillä alueilla liikkeelle, mutta meillä on sitten myös tällaisia toisenlaisia alueita, joissa Espanjan pitäisi joka tapauksessa olla nettosaaja meidän ohjelmissamme. Kun ajatellaan maita, jotka ovat nettomaksajia tai nettosaajia, mutta viime vuonna varoja on käytetty oikein hyvin Espanjassa 111 prosenttia siitä, mikä budjetissa oli viime vuonna, oli sellaista, joka voitaisiin myöskin suunnata työmarkkinoiden parantamiseen Espanjassa. Nyt sitten vielä vaikeampia kysymyksiä. Rouva puheenjohtaja, jätän nämä ehkä Johannes Handille. Janus. Kiitos, Janus. Niin, haluaisin ennen kaikkea kiittää edustaja Färmiä puheenvuorosta ja viittauksesta siihen, että meidän pitäisi olla oikeudenmukaisia. Ei pidä odottaa suurta, suuria saavutuksia muutaman viikon sisällä. Meidän pitää harjoittaa järpäisesti työtä tilanteen parantamiseksi – mutta olisi epäreilua sanoa, että muutaman viikon tai kuukauden sisällä nuorisotyöttömyys voitaisiin kestävästi saada laskemaan. Lyhyellä tähtäyksellä voidaan tehdä paljon. Kysymys vain kuuluu, onko se riittävän kestävää. Kysymys on siis siitä, että meidän pitäisi saada aikaan työpaikkoja älykkäästi ja kestävästi myös nuorisolle, ja tämä edellyttää sitä, että ennen kaikkea tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niiden innovaatiokapasiteettia, mutta myöskin koulutuksen osalta on jatkettava toimintaa, siellä vahvistettava toimintaa. Monen vuoden kokemuksesta tiedän, että ammatillinen koulutus, teoreettinen ammatillinen koulutus usein on jäljessä käytännön kokemuksista Joten siinäkin on syytä katsoa sitä, onko niin, että teoreettinen koulutus todella vastaa talouden tarpeita. Uskoakseni tässä pitäisi reagoida nopeammin koulutuksen alueella, mutta annan tässäkin teille yhden luvun. Tätä voidaan käsitellä tällaisena hyvin yksinkertaisena laskuna, mutta se korostaa pientekisuuden yritysten merkitystä. Euroopassa on 30 23 miljoonaa pientä yritystä ja 23 miljoonaa työtöntä. Joten jos jokainen pieni suuri yritys voisi luoda yhden työpaikan lisää, niin ongelma olisi ratkaistu. Jos on, ongelma jätetään 500 suurimmalle yritykselle Euroopassa, niistä jokaisen pitäisi ottaa 46 000 uutta työntekijää, mikä on täysin mahdotonta – pitää olla kuviteltavissa, se ei ole mitenkään toteutettavissa. Joten on siis tärkeää, että vahvistetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Meillä on Euroopassa alueita, joilla vaatimattomassa määrin on tällä alueella työpaikkoja. Joten tämä älykäs erikoistuminen ei ole pelkästään mikään iskulause, vaan se on sellainen tapa, jolla voidaan kestävästi kehittää rakenteita alueilla niin, että me todellakin saamme aikaan työpaikkoja, työmarkkinoita, jotka ovat kestäviä. On tärkeää se, joka tapauksessa, että me yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kehitämme mahdollisuuksia, ja nyt voin jo todeta, kun olen jo käynyt erinäisillä alueilla Euroopassa – että kaikilla alueilla on sitä, mitä voidaan nimittää USPksi, eli jokin erityinen piirre, erityisala, tai vaikka kenties useampia, jota voidaan, joihin voidaan panostaa ja joiden ympärille voidaan luoda kestävästi työpaikkoja. Eurooppa 2020 ei suinkaan ole kuollut, päinvastoin. Se on hyvin elävä ja sen pitääkin olla hyvin elävä. Ja tässä jälleen esimerkki siitä, miten välttämätöntä on, että on monivuotista rahoitussuunnittelua, koska se takaa sen, että voidaan kestävällä tavalla luottavasti tähdätä kohti tavoitteita, mutta se, miten sitten tavoitetaan näitä, saavutetaan näitä tavoitteita, niitä menetelmissä voi olla joustavia, mutta se perustavoite, joka on, että pyritään vähentämään työttömyyttä, että voidaan vähentää koulutu, koulun keskeyttäjien lukumäärää, joilla ei ole ammattikoulutusta, että tätä, näiden ihmisten lukumäärää vähennettäisiin huomattavasti. Näitä tavoitteita ei pidä unohtaa ja että halutaan myöskin korottaa niiden osuutta, jotka ovat hyvin koulutettuja, että me haluamme myöskin vahvistaa tutkimusta ja kehitystä ja että halutaan myöskin prosentuaalisesti lisätä uusiutuvien energioiden osuutta ja myöskin energiatehokkuutta. Nämä keskeiset tavoitteet ovat sellaisia, että niistä ei neuvotella ja niiden täytyy olla nimenomaan tärkeitä, koska ne ovat myöskin EU 2020 tavoitteita ja kohesiopolitiikassa niitä täytyy noudattaa. Sitä paitsi on myöskin tärkeää, että tämä politiikka kaikilla Euroopan unionin alueilla toteutuu, koska vain sillä tavoin voidaan turvata toimeet kohesion puitteissa, jotta nämä tavoitteet pannaan toimeen kautta Euroopan. Ja tässä täytyy olla tätä laadullista eroa verrattuna Lissabonin strategiaan. On välttämätöntä kvantifioida nämä tavoitteet kansallisesti ja kenties jopa alueellisesti. Täytyy olla kunnianhimoisia tavoitteita, saman aikaan myöskin realistisia tavoitteita. Näistä täytyy sopia jäsenvaltioiden sisällä, jäsenvaltioissa, alueilla, ja nämä täytyy myöskin julkistaa nämä tavoitteet, jotta saadaan aikaan julkista painetta, jotta tapahtuu se, että pitkällä tähtäyksellä noudatetaan näitä tavoitteita, niitä tavoitteita, joista alun perin on sovittu. Meidän pitää pitkällä tähtäyksellä miettiä myös sitä, miten voitaisiin saada jotakin asioita nopeammin toteutettua, ennen kaikkea nuorisotyöttömyyden alueella. Siinä on kysymys myös siitä, että varmistetaan perspektiivit, mutta toisaalta minusta täytyy myöskin olla poliittisesti rehellinen ja reilu. Ei voi odottaa, että yhdessä yössä voidaan ratkaista ongelmat. Tärkeää kuitenkin on, että meillä on selkeitä perspektiivejä. Aloitamme työt nyt eikä huomenna, jotta kansalaiset ennen kaikkea nuoret ihmiset saavat uudelleen luottamusta siihen, että politiikka pystyy ratkaisemaan ongelmia eikä vain luo ongelmia. Merci. Nous à notre deuxième. Kiitoksia. Sitten siirrymme toiselle, toiselle kysymyskierrokselle. Herra Mille Unkarin kansalliskokouksesta. Ensimmäisenä te olette Eurooppa-asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja. Teidän jälkeen herra Aningam, nyt herra Mil. Kiitos puheenjohtaja. Tulin Unkarista siis siitä maasta, josta tuli tämä ilmiö, josta herra Leronoskin puhui alussa. Pohjimmiltaan, kun me nyt puhumme nykyisestä kriisistä tai Euroopan unionin budjetin tai talouden tilanteesta, näin ensimmäisen ristiriidan jo siinä, että reaalitalous, sen virrat ja rahatalouden virrat ovat kaukana toisistaan. Tämän analysointi veisi minä pitkälle, mutta minusta yksi ongelma on siinä, että se, että kokeillaan sitä, että pitäisi säädellä transaktioita tai verottaa niitä, on oikeaan suuntaan menevä askel, mutta en tiedä, onko se riittävä. Toinen suuri ristiriita, joka on yksi kriisin syy, on se, että reuna-alueiden ja keskuksen alueiden välillä on valtaisia eroja tuottavuudessa, äh, talouden indikaattoreissa, ja näyttäisi siltä, että edelleenkään ei ole riittävässä määrin tehokkaita välineitä käytössämme, jotta saisimme mittavia toimia. Mutta jos ajattelemme reuna-alueiden valtioita ja jos niiden jälkeenjääneisyys kasvaa, se pelkästään vaarantaa tekee entistä vaikeammaksi yhtenäisen Euroopan rakentamisen. Aivan oikein täällä todettiin, että alueellisia erityispiirteitä täytyy ottaa huomioon. Nämä ovat sellaisia erityispiirteitä, jotka liittyvät siihen, että maat, joilla on vähemmän pääomaa, jolla on vähemmän taloudellista voimaa. Tätä kautta ne voivat tulla taloudessa kilpailukykyiseksi. Tätä kautta syntyy myöskin lisäarvoa. Ja tätä kautta niistä voi tulla myöskin toimijoita Euroopan taloudessa ja Euroopan sisäisessä kilpailussa. Jos näiden yritysten toimintakyky vähenee erilaisilla sanktioilla tai muilla toimilla, silloin käytännössä tilanne muuttuu yhä mahdottomammaksi niiden kannalta. Siksi on tärkeää, että nämä jälkeen, että ajatella, että eivät pelkästään nämä jälkeenet alueet jää huonompaan asemaan. Saman aikaan myöskään nettomaksajien tilanne ei tule paranemaan. Nimittäin nämä nettomaksajat menettävät tätä kautta markkinoita. Unkarin hallitus tulee allekirjoittamaan tämän finanssipoliittisen sopimuksen, mutta on epäilyksiä. Yksi niistä on jo noussut esille, nimittäin se, että koko sopimuksen syntyminen sen teksti ei ole tapahtunut kaikkein demokraattisimmalla tavalla. Asiasta olisi pitänyt keskustella useammilla foorumeilla niin, että ei olisi syntynyt sellaista näkemystä tai sellaista vaikutelmaa, että tässä ei olisi noudatettu demokraattista menettelyä. Toinen elementti on sitten se, että meidän kannalta on kyseenalaista se, että onko niin, että toimitaan pelkästään sanktioilla. Minkälaisia tuloksia voidaan saavuttaa silloin, kasvun ja työllisyyden politiikan alueilla. Luonnollisesti me puhumme sopimuksesta, jonka, joka joutuu myöskin kohtaamaan osalta tilanteita, sitä myöskin näkyä, myöskin miten se on, mikä on sen yhteys erilaisiin perustavanlaatuisiin sopimuksiin Euroopan unionissa. Sitten vielä muutama sana kohesiorahastoista. Unkarin tapauksessa on kysymys 148, 42 miljardin varojen jäädyttämisestä, siis se ei vielä ole täysin selvä asia, mutta haluaisin ottaa tästä yhden näkökannan esille. Jos konkreettisten asianmukaisten tutkimusten jälkeen komissio katsoo sen, että tietyt investoinnit ovat, eh, niiden luottaminen on sellaista, että ne liittyy liian suuri riski. Silloin, että ne takana ei ole riittäviä laskelmia tai sellaisia perusteluja, jotka tekisivät ne perusteluiksi, silloin voidaan sanoa, että on perusteltua se, että kohesiovarat jäädytetään. Mutta tässä ei kuitenkaan ole kysymys siitä, ja tämä tulee edelleenkin kasvattamaan epätasa-arvoisuutta reuna-alueiden ja keskuksen välillä, niin kuin totesin. Tällä on lukuisia vaikutuksia. Pesun. Voisitteko päättää? Niin. Tämä tietysti johtaa siihen, että budjetti johtaa, tulee vaikeaan tilanteeseen. Tämä myöskin vaikuttaa siihen, miten EU nähdään maan sisällä. Tämä vahvistaa radikaalia poliittisia ryhmiä ja tämä tulee myöskin vaarantamaan yhtenäisen Euroopan kuvan. Ja vielä sitten muutama sana työllisyyspolitiikasta. Jos kilpailukykyä voidaan kasvattaa ja samalla aikaan vähennetään työntekijöiden oikeuksia ja tuhotaan, heikennetään työllisyyttä, työolosuhteista ja alennetaan palkkoja ja unohdetaan ympäristökysymykset, silloin syntyy Eurooppa, jossa ei voida elää. Joten meidän pitäisi jälleen varjella tällaista ekososiaalista Euroopan mallia ja katsoa, minkälaisia muutoksia tarvitaan, mutta kysymys on pelkästään kriisin hallitsemisesta. Kiitoksia. Seuraavana herra Hanningan Irlannin edustajan kokouksesta te olette Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtaja ja teidän jälkeen herra Artui. Nyt herra Hanikan. We are, uh, to uh, be here today to part- Kiitoksia, on hienoa olla täällä tänään ja osallistua tähän tärkeään keskusteluun. Monet tietävät, että me olemme tällä hetkellä arvioimassa sitä, tarvitsemmeko me kansanäänestystä, mitä tulee uuteen finanssipoliittiseen sopimukseen. Yksi asia, jonka olemme kuulleet vastustajilta, mitä tulee tähän sopimukseen, on se, että tämä on vain säästöohjelma ja että siinä on vähän muuta ja että Eurooppa tekee vähän työllisyyden eteen, joten olen iloinen, että puhumme Eurooppa 2020 strategista ja erityisesti nuorten työllisyydestä. Kuten Espanja, meillä on hyvin suuria ongelmia tällä hetkellä. Meillä on noin 30 prosenttia nuorista työttöminä. Ja kuten Espanjassa tämä aiheuttaa sen, että meillä on menetetty sukupolvia, ihmisiä lähtee paljon ulkomaille. Viime viikolla meillä oli nuorisotyöllisyyden työryhmä Dublinissa. He olivat hyvin tervetulleita sinne ja haluaisin tiedostella, kuinka nämä toimet toteutetaan. Tietyissä maissa on hyvin vähän rahoitusvaraa jäljellä, mitä tulee ra- ra- rakennerahaston käyttämiseen. Ja raha niistä maista, joissa on tätä rahastoa, sitä voitaisiin vetää yhteen nämä komission jäsenen huomautukset, mitä tulee työllisyyden kestävyyteen, olivat erittäin hyviä. Voisimme saada tätä aikaan kansallisten parlamenttien kanssa. Oma hallituksemme viime viikolla esitteli 270 erilaista toimia pk-yritysten tukemiseen ja start-up yritysten tukemiseen. Ja on tärkeää, että työllisyysohjelmat toimivat ja täydentävät sitä, mitä kansallisella tasolla tehdään. Merci, Monsieur Artui. Kiitoksia sitten herra Artui Ranskan senaatista ja hänen jälkeensä herra Clapisson yhdistyneestä kuningaskunnasta. Artui valiokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Me kaikki pyrimme kasvuun, kilpailukykyyn. Budjetilla ei kaikkea ratkaista. Meillä on rakenteellisiakin ongelmia ja tästä näkökulmasta meidän on koordinoitava aloitteitamme ja olisi löydettävä kohtauspaikkoja niin, että voisimme kehittää synergiaa eri toimiemme välille. Budjetista haluaisin esittää kaksi huomiota. Budjettikysymyksissä suurin osa julkisesta menosta on jäsenvaltioiden sitoma Euroopan unionin budjetti, vaikka se olisi kuinka suuri, niin se on suhteellisen marginaalinen. Käytännössä kaksi prosenttia Euroopan unionin julkisista menoista. Meidän olisi ymmärrettävä paremmin Euroopan unionin kokonaisjulkiset menot ja toivoisimme, että voisimme mm, standardisoida arviointimenettelyjä ja julkisten mm, tilien arviointia, että meillä olisi homogeneisia tarpoja arvioida julkisten tilien vilpittömyyttä kultaisilla säännöillä ei ole mitään merkitystä, jos meillä ei ole mitään takeita vilpittömyydestä. Sitten ei pitäisi myöskään puhua budjet- prosenttiyksiköistä, vaan miljardeista, koska mikäli haluamme aggregoida kaikki budjetit, meidän olisi toimittava juuri näin. Ehkä voisimme myös todeta, että e, koordinaatio on riittämätöntä, epätasapainoa on liikaa. Olisi paremmin koordinoita vai saatava aikaan synergiaa kansallisten aloitteidemme ja eurooppalaisten aloitteiden välillä. Haluaisin viitata nyt euroalueen tilanteeseen. Euroalueella meidän on otettava huomioon niiden jäsenvaltioiden tilanne, jotka ovat vaikeuksissa. Ne vaikeuksissa olevat valtiot, jotka eivät ole euroalueella, eivät voi tehdä valuutta sopeutuksia. Meillä pitäisikin olla rakennerahoistoissa eh, sopeutusmekanismia, koska ilman sitä aiheutuu vaikeuksia, koska lisäämme vain valtion velkaa tilanteessa, jossa, jossa alijäämät ja velkaantuminen on jo nyt liiallista. Lopuksi haluaisin esittää toiveen Euroopan unionille ja sisämarkkinoille. Olen joskus ajatellut niin, että on jonkinlainen vääristymä ja ristiriita, kun ajatellaan sisämarkkinoihin liittyviä huolia – ja euroalueen sisälleen liittyviä huolia. Sisämarkkinat tuottavat sääntöjä, direktiiviä, asetuksia, jotka joka lisäävät julkista, julkisia menoja tai jarruttavat yrittäjyyttä. Samalla kuitenkin Euroopassa halutaan rahoitusvakautta, halutaan alijäämien vähentämistä, velkautumisen vähentämistä, julkisen talouden tervehdyttämistä ja lisää kasvua. Joten toivoisin, että voisimme nämä huolenaiheet saattaa sopusointiun ja jollakin tavalla myös ottaa mukaan kuluttajat ja tuottajat ja sovitella heidän tilanteensa sisämarkkinoilla. Ennen kuin annan puheenvuoroa herra Klapisonille yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneesta, niin haluaisin muistuttaa kohdasta 33 tässä viimeisimmässä Euroopan parlamentin äänestämässä tekstissä. Siitähän on usean kertaan äänestetty tämän asian, josta parlamentin jäsenet ovat elävän yhtä mieltä. Paul Gosesin mietinnössä kohdassa 33 pyydetään komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta voitaisiin laatua todellinen yhteinen nomenklatuuri budjetti- ja tilinpito kysymyksiä varten niin, että voitaisiin ottaa huomioon nämä menot, eikä ainoastaan perkkiä saldoja silloin, kun tutkitaan maksuosuuksia osuuksia Euroopan budjettiin ja eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitten herra Klapison. Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin huonolta ja sen jälkeen Rova Chartier. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä kokous on erittäin hyvä tilaisuus vaihtaa mielipiteitä kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin edustajien kesken. Vaikka voimme olla eri mieltä asioista, on eri mieltä eri asioista, on kuitenkin hyvä, että käymme tällaista ajatusta vaihtoa niin, että voimme ymmärtää, mihin me uskomme. Haluaisin todeta, että mitä tulee Euroopan budjettiin, tämä ei ole pääasia. Olin yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että Euroopan budjetin koko on sellainen, että olisi epäilistä katsoa sitä, miten voitaisiin kompensoida ongelmia, jotka ovat laajemmin makrotaloudessa – ja myöskin toinen asia, joka liittyy siihen, mitä ruotsalainen kollega Euroopan parlamentista sanoi, että on hyvin vaikea tukea lisäyksiä Euroopan unionin budjettiin, ajatellen hallintoa ja sitä, miten Euroopan unioni käyttää varoja, kun kansallisvaltiot, kuten yhdistynyt kuningaskunta, ovat tilanteessa, jossa ne joutuvat tekemään suuria leikkauksia omiin julkisiin menoihinsa. Meidän pyydämme ihmisiä hyväksymään – leikkauksia palveluihin erinäisillä alueilla, on hyvin vaikea saada aikaan demokraattista yksimielisyyttä varojen käytön lisäämiseen Euroopan tasolla. Tästä pitää löytää yksi yhteisymmärrys. Tämä kun tämä pääasia. Tämä liittyy euron tulevaisuuteen ja politiikkaan, jota meille tänään on esitelty, joka heijastuu uudesta sopimuksesta. Iso-Britannia ei ole euron jäsen, mutta me emme me myöskin haluamme nähdä, että euro alueella on vakautta ja haluamme nähdä kasvua ja hyvin vaurautta Euroopan alueella. Olemme kuulleet siitä kurssista, jota nyt on estetty tämän saavuttamiseksi. Minun vetomukseni teille on, että tarkastelette asiaa ja huolette siitä, että tämä toimii ja että jos se ei toimi, pidätte mielenne avoimena sille, että valitsette toisenlaisen suunnan. Minun on sanottava, että ehdotetun uskottavuus ei ole kovinkaan suurta ajatellen taustaa. Me muistamme kasvu- ja vakaussopimuksen, Maastrichtin kriteerit ja näistä muut kriteerit, joita siellä luotiin, miten niitä rikottiin. Ja nykyinen sopimuksessa on erilaisia määräyksiä, erilaisia normeja, mutta laadullisesti se on monessa mielessä aivan samanlainen. Ja me mietimme, tuleeko tämä olemaan menestystä, tuleeko se olemaan sellaista menestystä kuin kasvu- ja vakaussopimus. Olemme kuulleet vuosien ajan ehdotuksia siitä, miten Euroopan tasolla pitäisi stimuloida kasvua Lissabonin agendassa ja niin edelleen jos tämä kaikki olisi toteutunut, meillä olisi niitä ongelmia, joita meillä nyt on kasvussa ja työllisyydessä Euroopassa. Joten minä kehottaisin tarkastamaan asioita ja huolehtimaan siitä, että politiikka toimii. Olen erityisen huolissani siitä, mitä tapahtuu säästöohjelmassa, jota, jota ollaan toteuttamassa Etelä-Euroopan maissa. Ajatellen sitä, että ne joutuvat taistelemaan äh, vaihtokurssin kanssa, joka oli niiden kannalta kovinkaan edullinen, eikä pysty vaikuttamaan korkotasoihin. Ja näemme samaan aikaan, miten työllisyys on kasvanut voimakkaasti, ennen kaikkea nuorisotyöttömyys, kuten saatamme kuulla Espanjasta, ajatellen sitä, että Kreikassa kansantulo on alentunut 7 prosentilla vuodessa jos me tarvitsemme pelkästään budjettikuria ja säästöpolitiikkaa erilaisissa Etelä-Euroopan maissa, niistä verotulot romahtavat, koska on vähemmän ihmisiä työssä, niiden sosiaalikulut kulut tulevat olemaan hyvin suurissa vaikeuksissa, se on valtaisia sosiaalisia jännitteitä, että niin on hyvin vaikea päästä takaisin tasapainoiseen budjettiin. Konservatiivina, joka yleisesti uskoo budjettikuriin, meidän silloin, kun, se on mahdollista silloin, kun meillä on järkevä makrotaloudellinen puite. Mitä olen kuunnellut tänään, sanoisin, että minusta vaikuttaa siltä, että me emme oppineet kovinkaan paljon 30-luvun ongelmista silloin, kun tällaista politiikkaa jouduttiin toteuttamaan ilman suurempaa menestystä, joten meillä kenties on hyvänsä näkemyksiä kuin Maynard Keynesillä. Minä pyytäisin, että pohtisitte vielä kerran asioita. Ja... Okei. Okay. Olemme kyllä kaikki ymmärtäneet pointtina tässä. Kiitoksia. Seuraava Rova Maran Chartier ja tämän jälkeen suljen puhujalistan ja saamme vielä viimeiset vastaukset mm, komission jäseneltä. Muran hän on eh, Euroopan sosiaalirahasto eh, asian esittelijä sosiaali- ja työllisyysvalikunnassa. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Eh, Jean Artuin huomio mukaan liittyen siihen, että budjettien sama linjaisuus olisi tärkeä kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Haluaisin lisätä tähän vielä sen, että tämä koskettaa hyvin vahvasti työllisyyspolitiikkaa. Tämä politiikka on sellaista, että se kuuluu pääasiassa kansallisen paitantavallan piiriin. Jos haluamme taistella työttömyyttä vastaan ja valmistella työntekijöitä siihen, että vaatimukset kehittyvät ja työpaikat kehittyvät tulevina vuosina, huomaamme, että me voi toimia vain peruskoulutuksen tasolla. Meidän täytyy myöskin ottaa työntekijät mukaan, ammattialat mukaan, saada liikkeelle kaikki voimat, jotta voisimme valmistella työntekijöitä uusiin tarpeisiin, joita yrityksissä on. PK-yritykset, jotka luovat työpaikkoja eivät voi tehdä tätä yksin, joten me tarvitsemme enemmän yhtenäisyyttä eurooppalaisella tasolla, enemmän ponnisteluja eurooppalaisella tasolla. Kuinka komissio haluaa tukea tätä kansallisten parlamenttien toivetta ja erityisesti sosiaalisten välineiden käyttöä? Kiitoksia. Annan puheenvuoron komission jäsen Haanille. Hänellä on lähdettävä pois paikalta. Sitten komission jäsen Lewandowski jää tänne vielä keskuutemme kesku- kysymysten loppuun asti. Ennen kuin on puheenvuoroa komission jäsen Haanille, haluaisin vielä hyödyntää puheenjohtajan asemaan ja ja todeta, että te, kun te mainitsitte tässä alustuksessa, että ne maat, joissa sosiaalirahasto olisi kaikkein hyödyllisen, huomataan, että siellä ei kuitenkaan sitä editen hyödynnetä. Eikö tämä johdukin juuri siitä, että me meidän olisi helpotettava sen käyttöä työmarkkinoiden osapuolten välinen vuoropuhelu, jatkuva koulutus ja muut ovat vielä liian alkutekijöissä, jotta voitaisiin ihanteellisesti hyödyntää Euroopan sosiaalirahastoa seuraavan budjettiohjelmointi pitäisi ottaa tämä vaikeus mukaan yhtenä ohjelmoinnin elementtinä. Kiitos. Nyt haluaisi mennä sosiaalirahaston yksityiskohtiin, koska se ei kuulu minun tehtäväalueeseeni. Minä viittasin vain tilastoihin ja niistä tämä, niissä tämä oli silminpistävä, mikä mainitsin. On sanottu, että Euroopan unionin budjetti ajattelen sen makrotaloudellista relevanssia on sellainen, että sitä voidaan laiminlyödä. Tämä ei ole sinänsä totta, koska on todettavissa, että monissa maissa ennen kaikkea rakennerahastojen varat ovat olennainen osa julkisia investointeja. Meillä on maita, joissa yli 50 prosenttia tai 50 prosenttia julkisista investoinneista tapahtuu rakennerahastovaroilla. Jopa Ranskassa on alueita, joissa jopa 25 prosenttia alueellisista investoinneista investointikapasiteista, alueellisesta investointikapasiteetista on lähtöisin rakennerahastoista. Joten rakennerahastot ovat monilla alueilla toimivia, siksi on niin monia alueellisesti vastuullisia hyvin kehittyneillä alueilla, jotka ovat sodan sanottuna erityisen kiinnostuneita näiden varojen käytössä olosta, koska se on sitä voita leivälle, joka alueilla saadaan, jolla voidaan saada aikaan uusia ohjelmia, uusia ajatuksia ja toteuttaa niitä, niin että nimenomaan tällaisena kovina aikoina, kun julkiset budjetit ovat erityisen tiukoilla, nimenomaan ajatellen rakennemenoja, silloin promilliosuus julkista budjetteista, joka vielä on käytettävissä, muuttuu yhä pienemmäksi, joten on välttämätöntä, että on olemassa vaihtoehtoja, joita jotka ovat sellaisia, että niissä voidaan noudattaa yleiseurooppalaisia ajatuksia, jotka ovat johdonmukaisia. Ja sanon myöskin avoimesti, että kasvua monilla alueilla ei voida stimuloida ilman rahaa. Jos ajattelen esimerkiksi sitä, että minusta kreikkalaiset olisi syyttä miettiä sitä, että erinäisillä Kreikan alueilla voitaisiin toteuttaa matkailua ympäri vuoden, niin silloin toivoakseni kreikkalaiset ystävät ovat yhtä mieltä asiasta ja ymmärtävät, että tämä kuitenkin edellyttää sitä, että on rahoituksellisia houkuttimia, koska täytyy tehdä investointeja. Jos voin todeta, että maatalouden tuotteiden jalostamisessa on edelleenkin tiettyjä tarpeita, niin silloin tämän tarpeen osalta voin antaa sille sysäyksiä vain tarjoamalla tiettyjä, tiettyä lähtörahoitusta. Siis ilman, että on olemassa riittävää rahoitusta, ei voida saada aikaan kasvua aikaan Euroopassa. Minun mielestäni pitäisi keskustella sitten kuitenkin siitä, miten tämä kasvu voitaisiin saada liikkeelle älykkäällä ja johdonmukaisella tavalla, ja se on kenties asia, josta Janus Lewandowski vielä voi puhua, mutta 95 prosenttia Euroopan unionin budjetista palaa takaisin jäsenvaltioihin tai se investoidaan toimiin. 5 prosenttia, jopa vähemmän kuin 5 prosenttia EUn budjetista on olemassa sitä varten, että katetaan tilakustannuksia tai henkilöstökustannuksia, joita toimielimillä on. Joten itse asiassa me olemme hyvin vertailukelpoisia mihin tahansa hallintoon Euroopassa, ajatellen sitä, mikä on operatiivinen budjetti ja mikä on budjetti juokseville kuluille. Ja sitten vielä lopuksi nettomaksajista ja niiden hyödy, saamista hyödyistä. Nettomaksajat hyötyvät monessakin mielessä, mutta annan yhden luvun teille. Saksan liittotasavalta jokaisesta euro, eurosta, jonka liittotasavalta antaa varoissa Puolalle, siitä 85 senttiä tulee takaisin toimeksiantoina saksalaisille yrityksille. Suoraa varojen palautumista, siis yhdestä eurosta 25 senttiä palaa takaisin toimeksiantoina. Se osoittaa sen, mikä vaikuttavuus näillä varoilla on ja miten kestävää on se, miten niillä luodaan lisäarvoa nettomaksajia maissa. Irlantilaisille kollegoille olette oikeassa. Kysymys on siitä, että emme jatka jotakin perinteistä. En sanoisi, että pitäisi jatkaa edes mitään täydentävää. Tavoitteena on se, että jäsenvaltiot saavat kehitetyksi räätälöityjä nuorisotyöllisyysohjelmia. Me tulemme huhtikuussa esittelemään tiedonannon mahdollisuuksista nuorisolle, Youth Opportunities, ja siinä tullaan esittämään kattavasti se, mitä eri aloitteita Euroopassa jo on ollut, jotka ovat olleet menestyksekkäitä. Ja jokainen maa voi sitten tutkia sitä, mikä niistä olisi sen kannalta mielenkiintoinen, minkä se haluaisi panna toimeen olemassa olevilla varoilla. Minä siinä mielessä joudun tuottamaan pettymyksen, että tähän mennessä tilanne on se, että jäsenvaltioissa ei ole varoja, joita olisi käytetty. Ohjelmakauden lopussa voimme kenties todeta sitten, onko niin, että jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet varoja. Tähän asti on ollut niin, että jäsenvaltiot eivät ole olleet valmiita käyttämään, käyttämättä näitä varoja muihin tarkoituksiin, on ennen kaikkea nettomaksajat olleet iloisia siitä, että viime kädessä eivät ole joutuneet niin paljon maksamaan kuin olisi alun perin pitänyt. Joten me komissiossa kuitenkin olisimme valmiita siihen, että käyttämäjäneet varat käytettäisiin älykkäästi uusiin tarkoituksiin, mutta tähän asti ei ole ollut valmiutta tähän. Ajattelen nykyistä kautta tiedämme aikaisintaan keväällä 2014 miten paljon varoja jää käyttämättä. Ja unkarilaiselle kollegalle haluaisin vielä sanoa, sanon tämän vielä englanniksi, niin me emme ole jäädyttäneet maksuja, me olemme jäädyttäneet sitoumukset, ja siinä on selkeä ero. Sitoumukset, siis luvaukset tulevaisuutta varten, jolla varataan varoja tiettyisiin hankkeisiin, jotka tullaan panemaan toimeen tulevaisuudessa. Ja me olemme olemme katsoneet, että tällainen turvaverkko Unkarin osalta on sellainen, että pelkästään 29 prosenttia vuotuisista sitoumuksista Unkarin osalta joudutaan pitäisi jäädyttää, jotta voitaisiin varmistaa rakennerahastojen toimeenpano johtumukaisella tavalla. Kiitos, komission jäsen. Minusta on raivostuttavaa ja turhauttaa näitä jäseniä, parlamentin jäseniä. Täällä voisi, voisiko olla mahdollista, että nämä puhujat, joita täällä vielä jäljellä, voisivat esittää teille ky- minuutin kysymykset ja sitten voitte vastata. Hienoa. Voitte toki luopua vielä puheenvuorostanne, mutta täällä on vielä minuutin puheenvuoro. No, herra Mangion, kansalliskokous, talouskehityksen valiokunta valiokunnan jäsen Maltalta. Teillä on puheenvuoro minuutiksi. Kiitoksia, Euroopan puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että aloitteet, joihin Euroopan unionin toimielivät ryhtyvät, eivät tarkoita sitä, että meillä on sellaista politiikkaa, joka pitäisi sopia kaikille. Kaikki Euroopan unionin jäsenmaat eivät ole samanlaisia ja tämä aspekti on hyvin tärkeä pienille maille sellaisille kuin Malta. kasvualoitteet kasvattavat luottamusta yksityisellä sektorilla. Tämä on tärkeää, jotta me saisimme pitkällä ja lyhyellä aikavälillä kasvua aikaan. Yksityissektorinhan pitäisi investoida tällä hetkellä. Rahaa siirtyy Euroopasta nouseviin talouksiin ja uskon, että aloitteet teissä täytyy ottaa tämä tosiasia huomioon ja saada yksityinen sektori investoimaan enemmän Euroopassa, eurooppalaisissa maissa. Kiitoksia. Dina. Kiitoksia sitten Rova Silina Latviasta, sosiaali- ja työllisyysvaliokunnasta. Labdien, kollegi. Vēlos atkārtot Haana kunga pieminēto. Niin, hyvät kollegat. Minä haluaisin muistuttaa teitä siitä prioriteetista, jonka komission sen Haan mainitsi, nimittäin koulutukset koulutuksen tehtävät investoinnit, haluaisin mainita, että me tarvitsemme uudistuksia koulutusjärjestelmissä. Tietysti tämä on asia, joka on kansallisparlamenttien hoidettava, mutta meidän pitää kuitenkin kääntyä komission puoleen ja pyytää komissiota keskittämään rakennevarastovaroja koulutukseen. Työllisyyden ongelma tähdään nuorison piirissä, mutta tilastojen mukaan 70 prosenttia työttömistä on sellaisia, että heillä ei ole korkea koulutustasoa, joten jos me haluamme, että me saamme korkeantasoista työllisyyttä, pitää investoida myöskin koulutukseen. Pitää pyrkiä vahvistamaan nuorison taitoja, sitä, minkälaisia, minkälaista pätevyyttä he tarvitsevat. Meidän pitää investoida sekä rahoituksen puitteissa, mutta että uudistaen ammatillista koulutusta ja niiden ammatillisen koulutuksen järjestelmiä. Monissa maissa on kokemukset ovat osoittaneet, mitä hyötyä on ammattikoulutuksessa siitä, että käytetään sekä ammattikoulutusta että ja ammat, oppisopimuskoulutusta. Du Parlement européen. Sitten Rova Arkin, Euroopan parlamentti, sosiaali- ja Chair, I'll be very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Me keskustelimme täällä nuorisotyöttömyydestä, olimme kuulleet hyvin korkeita lukuja Espanjasta ja Kreikasta ja omasta maastani Irlannista. Ja olemme kuulleet paljon koulutuksesta, ammattikoulutuksesta, mutta tämä on vain toinen puoli. Mitä sitten kysyntäpuoli, kun tarkastellaan sitä, mitä tapahtuu sellaisissa maissa, joissa talouden tervehdyttämistä tehdään, kysyntä laskee. Me tarkastelemme vain yhtä osaa yhtälöstä. Tässä mainittiin, että 20 miljoonaa pk-yritystä olisi vastaus ongelmaan, mutta tämä ei ole mikään ratkaisu. Kysyntää ei ole, emme voi luoda näitä. Joten tämä on todellakin se asia, jota meidän, joka meidän pitäisi onnistua ratkaisemaan. Se on todellinen tilanne. Sitten mitä tulee finanssipoliittiseen sopimukseen, kuulun ainoaan maahan, joka joutuu ehkäpä äänestämään tästä sopimuksesta, jotta, joten meidän täytyy tässä pitäytyä säädöissä. Vuosien äh, 2000 2008 aikana, kun kriisi iski, me pitäydyimme säännöissä. Miksi me nyt ajattelemme, että voisimme ratkaista kaikki ongelmat näin? No, Kiitoksia sitten Poli Bortone, Italian senaatti. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua vain yhdestä mielestäni hyvin tärkeästä asiasta, jota ei ole käsitelty. Se koskee suhteetta pankkijärjestelmään, erityisesti koskien perheitä ja pk-yrityksiä. Ja sitä, mikä tulee olemaan tuleva Basel 3 asetus, joka saattaisi rankaista raskaasti monia pieniä pankkeja, osuuspankkeja. Voitaisiin ajatella, että se on tällainen yhden koon leikkaus, eikä erotella toisistaan velvoitteita, jotka koskevat eri pankkien pääomavaatimuksia. Ja voi todella käydä niin, että todella tuhotaan tietty sosiaalinen vakuudelma, joka muodostuu PK-yrityksistä. Kiitoksia. Kiitoksia viimeinen puheenvuoro Viron parlamentista, herra As. Aitäh. Hästi konkreetne kysymys oli tegelikult äh, Euroopa... Tässä oli konkreettinen kysymys, mitä tulee äh, rakennerahaston rahoittamiseen ja ehdotukseen, jonka komissio on tehnyt, että kun pyydetään rakennerahastosta apua, rahoitusosuutta pienennettäisiin. Irlantilainen kollega tässä viittasi jo siihen, että ne, jotka ovat toteuttaneet ohjelmaa paremmin, saisivat enemmän, mutta talouskriisi on vaikuttanut kasvuun. Meillä oli viime vuonna 8 prosenttia kasvua. Meillä oli varantoja, emme ole ottaneet paljonkaan lainaa, olemme onnistuneet tekemään tämän, koska olemme lisänneet vientiä ja talous on ollut kestävämpi ja minun ajatukseni on se, että meidän pitäisi keskittyä kilpailukykyyn, täydentää digitaaliset yhtenäismarkkinat ja tehdä muita toimia pitkällä aikavälillä saamme kasvua yksityissektorilta, mutta paljon protektionismia esiintyy. Telegrafik. Me... No niin, olette viimeisenä. Teidän tulisi nyt hyvin sähkösanomatyyliin vastata kymmenen kysymykseen. Uh, I am not uh, going to... Kiitoksia, tämä on helppoa. Minä en nyt tule kommentoimaan puheenvuoroja, joiden kannalla olen voin sanoa, että luonnollisesti todellakin Euroopan unionin budjetti ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin, joita on olemassa, mutta se voisi olla hyödyllinen työkalupakki, kun haluamme vahvistaa rahoitukseen pääsyä ja tukia pk-yrityksiä. Se voisi olla hyödyllinen, kun haluamme tukea elinikäistä oppimista tai koulutusta tai Erasmus-vaihto-ohjelmaa. Se nyt se, mitä minun pitäisi sanoa, en ole aivan samoilla linjoilla terveydentiedon kanssa. Kaikki taloudelliset instituutiot eivät ole samaa mieltä. Kun mennään tarkemmin tarkastelemaan asioita. Näemme erilaisia lähestymistapoja ja niiden kalibrointia. Ja näemme, onko tämä eurooppalaiselle taloudelle eh, tärkeää. Kyllä, mitä tulee rakennerahastoihin, säästöt ovat hyvin vaikeita. Tästä keskustellaan. Ja kohesiopolitiikan osuus. Tässä nyt rakennerahastoja ollaan käytetty tällaisena taikasauvana, kun halutaan kaikki ongelmat ratkaista meillä – tiettyjä ohjelmia, jotka pitäisi uudelleen ohjelmoida seuraavalle kaudelle. Tämä on mahdollisuus, mutta emme voi tähän liikaa luottaa. Ja tulevaisuudessa meillä täytyy olla kohesiota työllisyyttä ja kasvua. En haluaisi tässä seuraavia rahoitusnäkymiä keskittää vain näihin kysymyksiin. Myöskin maataloutta täytyy tukea. Se, mitä meidän pitää puolustaa, on tulevaisuuteen katsova lähestymistapa kaikkiin politiikkoihin, esimerkiksi maahanmuutto- ja muihin politiikki- politiikkoihin liittyen. En ole täysin samaa mieltä Ron Haakinin kanssa, sillä meillä on myöskin ongelmia sen kanssa, että työmarkkinat ovat jumissa. Espanjassa on selkeästi tällainen tilanne. Työmarkkinat ovat liian jäykät ja nykyinen tilanne jatkuu ja nuoret eivät pääse työmarkkinoille. Eli kysynnän lisäksi tällainen ongelma on monissa maissa. Työmarkkinat ja niiden uudistaminen on yksi kaikkein haastavimpia tehtäviä jäsenmaille. Ja sitten vielä yksi vastaus. Pyrin vastaamaan kaikille Herra Klapison, te kysytte liittyen ristariituisuuteen. Minä aina kohtaan sellaisia stereotypioita, että kaikki leikkaavat budjetteja, mutta me kasvatamme omaamme. Todellisuudessa 23 kansallista budjettia vuonna 2012 kasvaa, siis 23 27. Tämä ei aina vastaa vain inflaatiota, mutta on hyvin vaikeaa tarkastella budjetin kasvua. Ja kyllä näin on myöskin Britanniassa teidän budjettinne nousee. Nimellisesti teidän budjettinne nousee 2 prosenttia. Ja nythän meidän täytyy sitten kohdata myöskin laajentaminen, että kun Kroatia tulee mukaan, eli minä tässä haluaisin vedota siihen, että meillä pitää olla hyvät tilastot, mutta tämä on hyvin vaikeaa. Viime vuonna yli 10 miljardia kohesiorahaa, joka tulee monista maista, myöskin Kreikasta. Yli miljardi rahaa jota ei ollut käytetty. Yli miljardi myöskin Espanjalle ja Italialle. Siis tätä rahaa palautui sille, sitä ei ollut saatu käyttöä. Tässä maksut kasautuvat yleensä asiat menevät eteenpäin ja tässä Euroopan unionin budjetin kasvu ei riitä kattamaan sitä, meidän, mitä meidän pitäisi maksaa niille maille, jotka ovat vaikeuksissa. Espanja, Italia, Puola ja nyt mainitse sillä, me, meillä on kasvua. Olettavasti en nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin, voin vain olla Mercien Jahtyn kanssa samaa mieltä. Tämä on pieni budjetti, vain 0,2 prosenttia, kuten hän mainitsi investointia monille alueille. Öö, monilla alueilla 13 prosenttia investoinnista tulee tästä ja hyvin suuri osa maatalouden investoinnista tulee Euroopan unionin budjetin kautta. Tämähän on melkein federalistista politiikkaa. 17 prosenttia tämä tarkoittaa sitä, että maataloudessa tilanne on täysin päinvastainen kuin muissa politiikoissa. 70 prosenttia tulee Brysselistä ja sitten vain 30 prosenttia yhteisrahoituksena kansallisista varoista. Kiitoksia herra komission jäsen. Haluan kiittää teitä molempia komission jäseniä ja kiitän niitä, jotka saattavat jäädä tänne kokouksemme loppuun asti. Ymmärrämme, että tuette tätä eurooppalaisen nomenklatuurin ehdotusta, jonka kautta saataisiin dynamiikka Euroopan parlamentin ja, tai Euroopan unionin ja kansallisten budjetin välillä. Haluaisin kiittää kahta esittelijää, haluaisin kiittää myös tulkkeja, jotka auttavat meitä tänne kokouksen loppuun asti. Nyt varmastikin pääsette